Varmasti tästä, tämä istunto kyllä tästä kohti, kohta paranee. Täällä on mukana komissio ja UNHCRn edustaja. 25. marraskuuta komission jäsenvaltiot pitivät foorumin aiheesta ja keskustelivat siitä, että perustettaisiin yhteinen pilottihanke, joka perustuu Itävallan Save Lives-aloitteeseen. Kollegat tuntenevat tämän kysymyksen, tapasin Itävallan ministerin Riikassa ja Tehän tiedättekin, että hän kävi täällä valiokunnassakin ja kertoi sitten aloitteeseen liittyvistä tuloksista. Tätä foorumia lykättiin viime hetkellä, mutta komitea vielä, me valiokuntaa vieläkin kiinnostaa ensimmäisen foorumin tulokset ja mitä sen jälkeen on saatu aikaan. Varmasti on hyvä saada myös vähän globaalia kuvaa tilanteesta. Ensin Rova Filippa Kampler voi kertoa meille ministeritason sitoumuksista foorumissa, jotka käsittelevät jälleen ja uudelleen sijoittamista Genevessä viime vuonna. Samoin konferenssin toisissa muista päivistä, jolloin keskityttiin suojeluun ja muihin haasteisiin. Rova Edustaja Candler saa puheenvuoron. Hän on Brysselin UNHCRn toimistosta. Ehkä että tarvitse edes tätä PowerPoint-esitystä, mutta jos alkaa toimia, niin käyttäkää sitä sitten hyväksi. Olkaa hyvä, teille puheenvuoro ensin ja sitten erävaron Michelle, joka tulee sisäasian pääosasta. Ai se toimiikin. Olkaa hyvä. Well, thank you very much for that. And... Uh, Kiitos oikein paljon. Kuten mainitsit, olen Filippa Skandal. Olen UNHCRstä töissä täällä Brysselin toimistossa ja mielestäni on hienoa, että pääsin puhumaan teille kaikille täällä tänä iltapäivänä. Minä pyydettiin keskittymään pariin aiheeseen tästä suojelusta merellä, vuoropuhelusta, jota käytiin joulukuussa 2014, ja myös käsittelemään tuloksia tästä avunantajien konferenssista, joka myös järjestettiin Genevessä joulukuussa. Erityisesti katsottiin Syyrian pakolaisten uudelleen sijoittamista ja katsottiin tätä vähän globaalimmin, katsoin kaikkia uudelleen sijoittamistarpeita. Keskeisimmistä luvuista useimmat tuntevat varmasti nämä jo, mutta vuoden 2014 lopulla meillä oli 50 miljoonaa ihmistä, jotka olivat joutuneet siirtymään paikoiltaan. Tässä mukana pakolaiset, mutta myös sisäisesti siirtymään joutuneet omassa maassaan – tässä on tietenkin kriisi, joka on kovasti mielessämme nyt, eli Syyrian kriisi. 3,8 miljoonaa pakolaista lähinnä naapurimaissa, mutta myös Egyptissä ja Pohjois-Afrikassa. 7,6 miljoonaa syyrialaista, jotka ovat joutuneet sisäisesti siirtymään, ovat siis Syyriassa edelleen. Ehkä olisi hyvä huomata myös, että vuoden 2014 lopulla – teolliset maat otivat vastaan näistä 90 prosenttia pakolaisista, mutta myös Euroopassa on nähty, että ihmisiä tulee yhä enemmän. Turvapaikanhakijaluvut vuodelta 2014 osoittaa, että 630 000 turvapaikkahakemusta tehtiin 38 Euroopan maahan, ei siis ainoastaan EU-hun. 500 000 näistä tehtiin EU-hun. Luvut olivat alhaisempia vuonna 2013. Minun pitäisi sanoa, että nämä ovat alustavia lukuja edelleen, mutta nämä luvut meillä on tällä hetkellä käytössä. Keskeisimmät kansallisuudet turvapaikanhakijoiden joukossa Euroopassa, syyrialaiset totta kai, suurin yksittäinen, mutta myös irakilaiset, afganilaiset ja eritrealaiset. Lehdistössä on raportoitu melko paljon eritrealaisista juuri jotka pyrkivät pääsemään Välimeren yli yhdessä syyrialaisten kanssa. Sanoisin myös, että Saksa ja Ruotsi ottavat vastaan 46 prosenttia kaikista näistä hakemuksista, joista puhumme. Lisäksi on keskusteltu paljon meren yli tulevista Vuonna 2014 nähtiin valtavaa kasvua yli 818 000 Välimeren alueella, 170 000 Italian yksinomaan. UNHCR on huomannut myös huolella sen, että yli puolet näistä tulevat maista, joita pidämme pakolaisia tuottavina maina Eritrea ja Syyrian erityisesti. Muutama muu myös. Tämä lisääntyvä trendi, että ihmiset tulevat ylittämällä meren, on otettava nyt huomioon vuonna 2015 3500 on saapunut meren yli Italiaan verrattuna 2171 vuonna 2014, eli valtava lisäys, jos verrataan ainoastaan tammikuuta 2015 vuoden 2014 tammikuuhun. Vuonna 2014 nähtiin myös vaikka pyrkimyksiä oli esimerkiksi Italian Mare Nostrum meripelastushanke. 3500 ihmistä on kuollut tai kadonnut merelle ja 370 tämän tapaista tapausta on raportoitu vuonna 2015. Mielenkiintoinen luku, kun verrataan vuoden 2014 tammikuuhun. Silloin kerrottiin 12 kuolleesta tai kadonneesta merellä, eli merkittävä muutos vuodesta toiseen. Totta kai nämä ovat arvioita, on hyvin vaikea mitenkään varmasti todeta, mitkä ovat täsmälliset ihmismäärät näissä ryhmissä. Ja sitten ehkä ensimmäinen osio siitä, mitä minulta pyydettiin esittelemään. Eli tämä vuoropuhelu suojelusta merellä jo jonkun aikaa sitten on lähdetty tällaiseen vuoropuheluun keskeistä suojelukysymyksestä vuonna 2012 usko ja suojelu vuonna 2013 sisäisesti siirtymään joutuneet. Mutta jos ajatellaan globaalisti, miten monet ihmiset lähtevät väärällisille, vaarallisille merimatkoille, niin nyt on lähdetty tässä vuoropuhelussa erityisesti keskittymään turvallisuuteen merellä – nämä ovat UNHCRlle huolta aiheuttavia ihmisiä. Tämä vuoropuhelun on tarkoitus olla osallistavaa keskustelua. Mitään lopullisia johtopäätöksiä ei synny, vaan kyse on siitä, että keskustellaan eri sidosryhmien kesken. Tässä yhteydessä oli 88 maasta edustajia, kansalaisjärjestöjä, YK-järjestöjä, asiantuntijoita, yli 450 ihmistä osallistui tähän vuoropuheluun. Se on suurin luku tähän mennessä ja tämä osoittaa, miten mielenkiintoisena tätä aihetta pidetään kautta maailman. Samalla kun vuoropuhelu järjestettiin, useat järjestöt, vanhoCR tietenkin mukaan lukien, samoin kuin kansainvälinen siirtolaisuuden järjestö, kansainvälinen merijärjestö ja ihmisoikeus, lähtiläs ja muut YK-tahot esittivät julkilausumoissa pyritään puuttumaan syihin, jotka löytyvät meren yli kulkevan pakolaisuuden syntymiseen. Eri yhteyksistä puhuttiin, kuten pelastuspalveluihin, mutta myöskin kuljettajiin, mutta myös puhuttiin kansainvälisestä yhteistyöstä, jotta voidaan huolehtia taakanjaosta. Tulokset, tulokset olivat sellaisia, että oltiin samaa mieltä siitä, että yhdessä toimiminen tai pelkkien pelotteiden kautta ei päästä eteenpäin, koska tämä voi ainoastaan lisätä sitä, miten vaarallisia nämä merimatkat ovat. Hyvin selkeä linkki tehtiin siihen, että on keskusteltava siirtolaisuudesta, mutta katsottava sitä myös kehityspoliittiselta kannalta. Toivottiin, että yhdessä voitaisiin katsoa, mitkä ovat lähdön syitä lähtömaissa. Ihan lyhyesti siis. Katsotaan esimerkiksi sitä, että ihmiset pakenevat sotia tai sortoa. Usein tarvitaan poliittisia ratkaisuja näihin kriiseihin, jotta voidaan puuttua niihin syihin, jotka lähettävät ihmisiä maasta pois – Lisäksi on lähdettävä toimiin, jotta päästään estämään ihmiskauppasalakuljetus. Paljon keskusteltiin laillisista vaihtoehdoista. Ja yhten vedonomaisesti esitettiin, että yksi paras mahdollinen tapa puuttua tällaisiin tällaiseen siirtolaisuuteen meren yli pitäisi ehkä ajatella, että annetaan – turvallisiin tuloreitteihin mahdollisuus ihmisille, jotka tarvitsevat suojelua. Mikä paljon keskusteltiin siitä, miten voidaan huolehtia pelastustehtävistä merillä, etsintä- ja pelastustoimia ja ajatella, mitä näille ihmisille tapahtuu sen jälkeen, kun heidät on löydetty Siirtolaisuus on osa ratkaisua ja osa ongelmaa moderneissa yhteiskunnissa ja tämä linkki on välttämättä esitettävä. Tässä pidämme hyvin tervetulleina niitä aloitteita, joita Euroopassa tehdään. Euroopan komission aloite, kokonaisvaltainen lähestymistapa siirtolaisuuteen, nähdään myönteisen askeleena, samoin kuin parlamentin omaloitteinen mietintö, jossa katsotaan Välimeren alueen tilannetta ja todetaan myös, että tällainen kokonaisvaltainen lähestymistapa olisi tarpeen. Ilmeisesti PowerPointia ei enää ole nyt tarjolla, mutta uskoakseni olin maininnut jo jotkut näistä seurantakohdista, joita syntyi tämän vuoropuhelun jälkeen. Eli etsintä- ja pelastuspalveluita on parannettavan tutkittava on HCRn aloitetta esimerkiksi joka on Keskisen välimeren merialoite. Nimeltään teillä taitaa olla siihen liittyvää aineistoa siellä taustamateriaaleissanne. Meidän on edelleen tehtävä laiva alan, meriliikenteen alan kanssa yhteistyötä. UNHCR on myöskin pyrkinyt kehittelemään yhteistä toimintaohjelmaa eri tahojen välillä. Tässä selvitetään YK eri järjestöjen roolia, kun puhutaan turvallisuudesta merillä. Kansainvälinen merijärjestö Lontoossa järjestää konferenssin ihmisistä, jotka kulkevat merillä veneissä, jotka ovat vaarallisia. Komissio taitaa olla siellä edustettuna, UNHCR on myös mukana yhdessä muiden YK järjestöjen kanssa. Yhteistyö kansalaisjärjestöjen kanssa on ollut myös esillä tärkeänä työsarkana. Erityisesti ajatellen tietoa, jota voidaan saada kansalaisjärjestöiltä, jotka tekevät työtä näillä alueilla, keräävät tietoa, analysoivat niitä, katsovat matkustusreittejä ja katsovat, mitä profiileja näillä ihmisillä on ja minkälaisia suojelun tarpeita. Ja nyt on jo aloitteita käynnissä eri alueilla. Esimerkiksi sihteeristö, joka katsoo siirtolaisuutta Nairobissa ja tutustuu juuri näihin seikkoihin tuolla päin maailmaa. Ja sitten kriisimaissa pakolaisille annettava tuko, tuki lähti liikkeelle ja se saadaan työpäätöksen vuonna 2015 ja yksi asia, josta puhun vähän myöhemmin vielä, on se, miten voidaan laajentaa perinteisiä reittejä, kun puhutaan humanitaarista vastaanotosta. Tässä osa niistä suosituksista, joita on syntynyt vuoropuhelun jälkeen turvallisuudesta merellä siis. Ehkä voitaisiin mainita, ehkä jotkut teistä täällä olivat täällä, tässä vuoropuhelussa mukana, komissio oli siellä edustettuna – ja on ollut mukana näissä keskusteluissa siis. Ehkä ihan lyhyesti viittaisin alueelliseen aloitteeseen, joka liittyy myöskin pakkolaisvaltuutetun ehdotuksiin. Tuo Välimeren, huomaan nyt, että PowerPoint on palannut tähän, mutta meidän pitää vielä edetä oikean paikkaan. Juuri tuo kuva. Hyvä, kaikilla on tämä edessään, sanoi puheenjohtaja. Ehkä tuonkin helpompi. Keskisen välimeren aloite on UNHCRn Euroopan toimiston yhteistyö kansainvälisen suojelun Raston kanssa yhdessä, jota katsotaan, mitä voimme suositella tällä alueella. Lähde, liikkeelle lähdettiin vuonna 2013 lokakuussa Lampedusan tragedian jälkeen. Siinä ehdotetaan 12 toimea, katsotaan alkuperä, lähtömaita, turvapaikkaa tai läpikulkumaita ja EU-jäsenvaltioita myös. Siinä siis otetaan hyvin kattava lähestymistapa näihin ongelmiin. EU:ssa jos katsotaan toimia tai suosituksia EU:ssa, joita kehittelemme tässä yhteydessä, keskitymme kovasti tehokkaisiin etsintä- ja pelastustoimiin Välimerellä. UNHCR ja muut kumppanit tukevat tätä ajatusta kovasti. Toivotan, että Italia voi jatkaa etsintä- ja pelastustoimia, joita se on joutunut vähentämään hiljattain. Tämä tietenkin liittyy niihin lukuihin, joista puhuttiin siitä, miten monet ihmiset tulevat Välimeren kautta. Ja että nähdä, miten valtava korotus näiden ihmismäärien osalta on ollut verrattuna vuoteen 2014. Lisäksi tunnustetaan se tosiasia, että vaikka Frontexilla on Triton toimintaa tällä alalla, Frontexilla ei ole samanlaista mandaattia tai resursseja, eikä siellä keskitytä juuri etsintään pelastuksen merellä. Toinen toimi, jota me olemme puoltaneet EU-ssa – on se, miten nopeasti voidaan ottaa vastaan sellaiset ihmiset, jotka on pelus, pelastettu kaupallisille aluksille ja saada heidät näiltä aluksilta pois. Mutta tällä hetkellä tämä ei ole niin haasteellinen, mutta aikaisemmin on ollut joissain tapauksissa melko haasteellista. Lisäksi olemme kehitelleet, ja tämäkin taitaa olla siellä materiaalissanne, Tämä osoittaa, miltä näyttää EUn vastauspaketti ja osoittaa sitä, mitä eri askeleita tapahtuu, kun, kun ihmiset purkautuvat EUn jäsenvaltioon, erityisesti keskittyen yksilöiden tunnistamiseen, niiden, jotka ehkä tarvitsevat kansainvälistä suojelua, mutta myös katsoen eri ratkaisuja niille, jotka kansainvälistä suojelua eivät tarvitse ja pyrkien tunnistamaan myös ihmiset, joilla on erityistarpeita, haavoittuvaisessa asemassa olevat tai sellaiset, joilla on tarvetta lääkehoidolle. Tämä otetaan huomioon silloin, kun ihmiset purkautuvat laivosta ja voidaan sitten osoittaa heitä eteenpäin oikeaan suuntaan. Tunnistaminen on hyvin tärkeää tässä yhteydessä, koska keskustellaan turvallisuusuhkista tässä yhteydessä UNHCRn mukaan on hyvin tärkeää, että heti tullessa pyritään tunnistamaan ihmiset, jotta heitä voidaan kohdella sitten oman profiilinsa mukaisesti. Ja sitten neuvonanto, rekisteröinti on tärkeää tässä yhteydessä myös. Ja yksi asia, jota UNHCR on tehnyt muiden kumppaneiden kanssa, on se, että Dublinin asetusta täytäntöönpannaan tehokkaasti katsoen, miten nykyvälineitä, joita meillä on Euroopassa – on hyvä, että niitä Euroopassa on. Miten niitä voidaan käyttää, jotta voidaan tukea niitä ihmisiä, jotka tänne saapuvat, jos on perheyhteyksiä muihin EU-jäsenvaltioihin esimerkiksi? Voidaan käyttää näitä perhelippuvuussuhdesääntöjä, jotta siirretään nämä henkilöt toisaalle Euroopan unionin ja katsoa myös, miten eri lausekkeita voitaisiin käyttää proaktiivisesti auttaakseen näitä ihmisiä, esimerkiksi syyrialaiset ja eritrealaiset, joilla luultavasti on tarvetta kansainväliseen suojeluun. Ja sitten toinen asia, jos ihan keskitytään tässä ehdotuksessa, on se, että katsotaan ratkaisuja kotouttamista maassa, jossa ihmiset ovat, tai sitten perheiden yhdistäminen muihin Euroopan maihin, ja jopa perheen yhdistäminen EUn ulkopuolelle ihmisille, joilla on ehkä läheisiä sukulaisia muissa maissa Euroopassa – on ihan mahdollista, että joillain yksilöillä voi olla puoliso yhdysvalloissa Kanadassa esimerkiksi, ja näitä henkilöitä varten tämä voisi olla yksi ratkaisu. En usko, että tässä on kyse suurista ihmismääristä, mutta niille, joita tämä koskee, on tärkeää löytää ratkaisu, joka sopii. Ja sitten palauttaminen niiden ihmisten osalta, jotka kansainvälistä suojelua eivät tarvitse. UNHCR – ei vastusta tätä, jos ei ole mitään muuta oikeudellista mahdollisuutta jäädä EUn alueelle, niin palauttamisen tulisi toteutua inhimillisissä oloissa arvokkaasti, mieluiten vapaaehtoisesti. Ja tässä mielessä tuemme kovasti Jämän ja muiden järjestöjen toimintaa vapaaehtoisen avustetun palauttamisen osalta. Tätä työtä tehdään EUn puolelle, jos ajatellaan keskisen välimeren merialoitetta. Sitten ensimmäisen turvapaikan maissa teemme työtä erityisesti tukien kestäviä turvapaikkajärjestelyitä. Tätä työtä on tehty Euroopan ulkopuolella jo jonkun aikaa ja tätä työtä edelleen jatkamme. Pyrimme löytämään kestäviä ratkaisuja sitä kautta, että huolehditaan koulutuksesta, mahdollisuudesta ansaita eläinto tai palaaminen, jos se on mahdollista, tai muut mahdollisuudet näiden ihmisten osalta, jotka maahan jo ovat saapuneet. Meillä on ilmeisesti, tai itse asiassa komission tuella tiedotuskampanja, jossa keskitytään lähinnä somalialaiseen, somalialaisiin ja eritrealaisiin Afrikan sarven alueella, ja tarkoitus on viestiä erityisesti tämän matkan vaarallisuudesta – ja lisäksi, kun puhutaan laillisista vaihtoehdoista, haluamme voida esittää ihmisille myös, mitä mahdollisia vaihtoehtoja olla, voi olla. Muita tapauksia, muita mahdollisuuksia päästä Eurooppaan edelleen uudelleen sijoittamisen tai perheyhdistämisen osalta. Ja sitten lähtömaissa toteutettavat toimet UNHCRn puolelta nämä ovat melko rajallisia, mutta tässä voi olla kyse sitä, että tehdään muiden järjestöjen kanssa yhteistyötä puhua ihmisoikeuksien kunnioittamisesta. Teemme läheistä yhteistyötä myöskin kehitysohjelman kanssa ja kotouttamisohjelmien kanssa silloin, kun on kyse palaajista. Tämän verran siis tästä merialoitteesta. Ja sitten toinen aspekti päivän aiheeseen liittyen liittyy uudelleen sijoittamiseen. Ja se sopii yhteen aika hyvin niiden aloitteiden kanssa, jotka tulevat keskisen välimeren merialoitteen kautta. Esimerkiksi se, miten vahvistetaan uudelleen sijoittamista. Globaalit luvut, lyhyesti UNHCRn luvut. Näin arvioidaan tarvetta globaalisti 900 000 pakolaista. Vuonna 2014 suunniteltiin yli 94 siirtoa maihin. Suurin maa on Yhdysvallat, joka taitaa ottaa noin 60 000 henkilöä vuosittain uudelleen sijoittamisen kautta. Melko suuri osio. Meillä ei ole tarkempia lukuja siitä, mitkä ovat vuoden 2014 luvut. Niitä ollaan saattamassa vielä päätöksiin. Mutta 71 000 ihmistä lähti uudelleen sijoitettavaksi vuonna 2014 ja 9 prosenttia näistä tuli Eurooppaan. Tässä ihan lyhyesti prioriteettitilanteet uudelleen sijoittamisen osalta. En puhu sen pidempään taustamateriaalista, tämä kaikki löytyy. Mutta totta kai keskeisin tilanne, joka meillä on nyt käsillä – on vastaus hätätilaan Syyriassa. Uudelleen sijoittaminen on osa suojeluohjelmaa ja solidaarisuuden osoittamista näihin naapurimaihin, joissa on paljon syyrialaisia pakolaisia. Me keskitymme uudelleen sijoittamisen osalta Syyriasta tiettyihin prioriteettiprofaaleihin, naiset ja syyttöt, ihmiset, jotka ovat selviytyneet kidutuksesta, ihmiset, joilla on oikeudellisia tai fyysisiä erityistarpeita. Minun on sanottava, että jos ajatellaan profiileja, joita tällä hetkellä työstetään uudelleen sijoittamisen osalta, niin keskeisimmät tällä hetkellä ovat väkivallan uhrit ja sellaiset, joilla on erityisiä suojelun tarpeita. Ministerin tason avunantajien konferenssi järjestettiin joulukuussa Genevessä. Yli 40 maata oli mukana. Kansalaisjärjestöjä, kansainvälinen situlaisjärjestö ja niin edelleen. Lähdes 58 000 paikkaa on luvattu ja avoin määrä vielä paikkaa Yhdysvaltoihin, eli yli 80 000 kaiken kaikkiaan. Tämän lisäksi on syyriläisille yli 12 000 ja muita aputoimia. Ja näissä maissa on Brasilia, Ranska, Saksa, Irlanti ja yhdistynyt kuningaskunta mukana. Toisenlainen nostanotto, joka koskee syrjäläisiä pakolaisia. 19 jäsenvaltiota Euroopasta valtiota 15 EUn valtiota on osallistunut yli 337 000 paikkaa. Tämä on tietenkin myönteinen merkki, mutta 37 000 on luvattu ja 30 000 yksistään Saksasta. Mielenkiintoinen suhde, jos ajatellaan muita jäsenvaltioita. Jos puhuisin muista ohjelmista vielä, Ranska, Irlanti, jollain Syyrian inhim, humanitaarinen pakolaisjärjestelmä ja Irlannilla on myös omansa. Menen vähän eteenpäin, kun olen ymmärtänyt, että meillä pitäisi olla vielä aikaa myös keskustelua varten, mutta oikeus- ja sisäasioiden ministeriöiden johtopäätelmät vuoden 2014 lokakuulta kannattaisi mainita. Silloin esitettiin, että nopeasti pitäisi vapaaehtoisesti luvata ottaa uudelleen sijoitettavaksi – syrjäläisiä. Ja lopuksi sitten muut työsarkamme UNHCRssä, humanitaariset viisumit, yksityiset sponsorijärjestelmät, yksilökohtaiset Saksalla on jo tällainen yksityinen sponsorointijärjestelmä, joka toimii ja voisi ehkä olla esimerkkinä muille maille. Lisäksi katsomme sitä, että otettaisiin vastaan sukulaisia, jotka eivät ole suoraan perheiden yhdistämisen direktiivin alle ja tämä linkittyy kovasti tuohon yksityiseen sponsorointikysymykseen. Ja sitten opiskelija, apurahat ja työvoiman liikkuvuustoimet kannattaa vielä mainita. Ja ihan lopuksi kotouttamisesta me pidämme hyvänä sitä, että yhä useammat maat ovat mukana ja että uudelleen sijoittamisen osalta tulee lisämaita mukaan, mutta on huolehdittava siitä, että ne pakolaiset, jotka ovat siirtyneet tai joutuneet jollain tapaa maahan, saavat tukea kotottamisen osalta. Päätän puheenvuoroni tähän, kiitos. Pitäisin nyt eh, ehkä hiukan nopeuttaa puheenvuoroja, koska haluaisin kollegoilta myös kannattaa. Ja sitten toinen osa tätä UNHCRn esitystä, missä saa puheenvuoro, mutta taisit mainita tässä juuri tämän omaloitteisen mietinnön, jo täällä oli esittelykin paikalla ja me haluaisimme, että halusimme tätä tilaisuutta osittain sen takia, että tämä auttaa sitten, kun käsitellään tavallaan kokonaisvaltaisesti maahanmuuttajia, joten halusimme ihan viimeisimpiä tietoja. Sitten toinen osuus kuullaan komissiolta, ei kovin pitkää puheenvuoroa pyydän, koska haluaisin myös meppien voivan esittää kysymyksiä. Sitten voitte täydentää myöhemmin vastauksissanne tätä, jos kertoisitte lyhyesti suuntavat siitä, mitä on tapahtunut, mutta ei liian pitkään. Thank you, Mr. Chairman. Uh... Kiitoksia, puheenjohtaja. Ensin muutama vastaus ennen kuin annan palautetta. Me olemme täysin samaa mieltä tästä analyysistä ja siitä, mitä tulee tehdä. Mutta kuitenkin tähän keskusteluun haluaisin lisätä yhden asian, joka liittyy näihin meripelastusoperaatioihin. Euroopan parlamentin ansiosta saatiin 20 miljoonaa lisää Frontexille ja sen avulla voitiin sitten perustaa Triton operaatio. Mutta täytyy muistaa, mistä siinä on kyse. Me emme pysty pelastamaan joka ikisen Euroopan pyrkijän henkeä. 200 maahanmuuttajaa kuoli juuri merillä pari viikkoa sitten, ja mitä tapahtui? Ihmisiä uhattiin aseilla, pakotettiin veneisiin, ja yli 100 henkeä per vene. Ja vauhti oli yli 100 kilometriä per tunti, viisimetrisiä laineita oli merellä. Ja ihmisillä ei ollut pelastusliivejä. Ihmiset jotka eivät välttämättä osanneet edes uida. Siellä oli Saharan eteläpuolisia afrikkalaisia, jotka eivät koskaan ole nähneetkään vettä. Eli ei pidä kuvitella, että Frontex pystyisi pelastamaan kaikki ihmiset, jotka lähtevät tälle matkalle. Meidän täytyy nyt taistella, koska lehdistö oli erittäin rankka meitä kohtaan ja Eurooppaa kritisoitiin tästä, mutta ei tähän ongelmaan ole mitään taianomaista ratkaisua, kun ihmisiä lähtee Libyasta tällaisessa veneessä ja tällaisissa olosuhteissa. No niin, sitten ihan lyhyesti, eli kerron marraskuisesta kokouksesta. Voitte puhua todellakin lyhyestä tehokasta niin kuin tässä teittekin, joten jatkakaa ihan samaan tyyliin, kun puhutaan Euroopasta puhumisella jäsenvaltiosta että häntä tässä hiukan olette arvostelleet. Mielestäni parlamentissa me ymmärrämme täysin sen, mitä Frontex tekee. Me toimimme täällä tavallaan Frontexin valvoina, joten ymmärrämme hyvin tämän. Mutta jos nyt antaisi tämän kuvauksen, mitä näissä kokouksissa on myös tapahtunut. Definitely, but the, the, the fact is the press is criticizing. Niin, lehdistö on kritisoinut Brysseliä, eikä tee mitään eroa jäsenvaltioiden, Euroopan parlamentin, komission, Frontexin välille, Eli kokouksessa keskustelimme kolmesta asiasta. Pakolaiset, miten voidaan panna täytäntöön neuvoston päätelmät, jotta saataisiin tasapainoa jäsenvaltioiden välille, mitä tulee uudelleen sijoittamiseen. Ja toiseksi EUn sisäiset uudelleen sijoittamiset ja millä tavalla voitaisiin luoda sellainen EUn sellainen mekanismi, jota voidaan käyttää kriisissä. Ja kolmanneksi lisäjuridiset juridiset oikeudet ihmisille, jotka pyrkivät saamaan kansainvälistä suojelua. Eli johtopäätökset. Ensinnäkin kaikki jäsenvaltiot korostavat tämän uudelleen sijoittamisen vapaaehtoisuutta, eli vaikka saataisiinkin parempi tasapaino, niin jäsenvaltiot halusivat, että se pysyy vapaaehtoisena. Sitten nämä oikeudelliset väylät. Valtaosa jäsenvaltiosta katsoi, että ensisijainen järjestelmä on uudelleensijoittaminen. He eivät halua, että EU luo mitään muita oikeudellisia maahantulomahdollisuuksia. joilla jäsenvaltioilla on humanitaarisia viisumeita, mutta he eivät halua, että EU:ssa säädetään lakeja tällä saralla, vaan he haluavat pitää itsellään tämän toimivallan. Eli tärkein laillinen väylä on uudelleen sijoittaminen. No sitten taakanjaosta ja uudelleen sijoittamisesta tehtiin sopimus siitä, että käynnistämme pilottihankkeen ja meidän täytyy katsoa, kuinka paljon ihmisiä otetaan EU-hun ja sitten heidät jaetaan eri maihin. Ja tehtiin sopu siitä, että jakoon liittyy tietyt kriteerit. Ja yksi kriteeri on sitten väestön koko eri jäsenvaltioissa, bruttokansantuote – kuinka paljon aikaisemmin on otettu vastaan turvapaikanhakijoita, mutta jotkut jäsenvaltiot puhuivat myöskin työttömyystasosta, koska jos on paljon työttömyyttä, niin sitten on vaikeampaa kotouttaa näitä maahanmuuttajia. Eli tällaisista kriteereistä keskusteltiin. Tältä pohjalta komissio tekee ehdotuksen pilottihankkeeksi ja toivottavasti mahdollisimman monet jäsenvaltiot lähtevät mukaan tähän hankkeeseen. Suoraan sanottuna on ihan turhaa, että Saksa ja Ruotsi ovat tässä mukana, koska he ovat jo pitkään tehneet näitä toimia. Nyt tähdätään niihin jäsenvaltioihin, jotka eivät koskaan ole harjoittaneet mitään uudelleen sijoittamista. Mutta jäsenvaltiot korostavat, että tämä on vapaaehtoista. Eli me haluamme nyt varmistaa, että mahdollisimman moni jäsenvaltio lähtee tähän mukaan, ja ne, jotka eivät tule tähän mukaan, joutuvat sitten ainakin tukemaan näitä uudelleen sijoittamistoimia esimerkiksi rahoituksella, henkilöstöä luovuttamalla tai jotenkin muuten. Eli jos jotkut jäsenvaltiot eivät ole valmiita olemaan heti mukana tässä pilottihankkeessa, niin niiden tulisi sitten kuitenkin tukea tätä prosessia. Sitten vielä uudelleen sijoittamisesta. Jäsenvaltiot ovat hyvin haluttomia lähtemään tähän. Eli nyt on sovittu siitä, että komissio työstää edelleen ajatusta, joka liittyy poikkeuksellisiin olosuhteisiin, jossa voidaan käynnistää uudelleen sijoittamismekanismi. Niin, siinä olikin kaikki, puheenjohtaja. Kiitoksia. Halusin saada selville oikein, mitä jäsenvaltiot oikein ovat mieltä, mitä ne sanovat. Neuvoston kokouksessa on juuri keskusteltu uudelleen sijoittamisesta ja eri syistä jäsenvaltiot ovat vaatineet parempaa tasapainoa maiden välillä, joten halusin komissiolta kuulla, miksi näin tapahtui, minkälaisia ehdotuksia teillä saattaa olla, joten haluaisin todellakin tämän tietää. Olemme hyvin tietoisia, mitä Frontex tapahtuu ja niin edelleen. Kiitoksia näistä alkukommenteista. Ne pyytäisin nyt jäseniä esittämään kysymyksiä ja kommentteja. Ensin herra Halla-aho ja sitten Anna Gomez. Thank you very much for the... Kiitoksia puheenjohtaja, kiitoksia näistä puheenvuoroista. Meidän nähdäksemme Ruotsi ja Saksahan ottavat vastaan lähes puolet turvapaikkahakemuksista. Mielenkiintoinen tilanne, koska nämä maat ovat kovin kaukana saapumispaikasta – ja on mahdotonta päästä näihin maihin ilman, että käy, kulkee monien turvallisena pidettyjen maiden kautta, joissa hakemukset oikeastaan pitäisi käsitellä ja tehdä. Ja tämä epätasapaino ehkä ei ole myöskään kestävällä pohjalla pitkällä aikavälillä, erityisesti ajatellen asiaa suhteellisten pienten maiden kannalta katsottuna, kuten Ruotsin. Haluaisin kuulla teidän mielipiteitänne siitä, mitä tälle asialle voitaisiin tehdä, vaikkakin meillä olisi tällainen jakoavain tai jaakan, ta, taakanjakojärjestelmä niin kauan kuin ihmiset voivat vapaasti kulkea EUn sisällä. Voitaisiin olettaa, että ihmiset kuitenkin yrittävät päästä niihin maihin, jotka syystä tai toisesta heidän kantaan katsottuna ovat houkuttelevampia kuin se maa, joihin he ensin tai joihin heidät sijoitetaan tavallaan. Kiitoksia. Kiitoksia. Ja voidaankin odottaa, että lista puhujia on aika pitkä. Seuraavaksi Ana Gomez. Well, <clears throat> having visit... Itse viime viikolla kävin UNHCRn yksikössä Beirutissa. Siellä on nyt 11 000 pakolaista per kuukausi. Vuosi sitten se oli vielä 50 000. Ja sitten Libanon, Sehän on yksi neljännes Sveitsin koosta. Eli neljännes kansalaisia on nyt syyrialaisia pakolaisia, 1,2 miljoonaa ihmistä. Jordaniassakin on paljon tekemistä ja viime kuukausina, viime kuukausina aikana kävin myöskin Pohjois-Irakissa ja puhuin siellä Shabakista ja muilta alueilta tulevien pakolaisten kanssa. Ja sitten siellä ei oikein ymmärretä, mitä EU tekee. Alueellahan on paljon konflikteja. Ja olin aika häpeissäni, kun puhuimme jäsenvaltioista – Siellä on kaikenlaisia tekosyitä, miksi taakkaa ei jaeta, miksi ei kunnolla pelasta ihmisenkiä merellä, eikä myöskään vapaaehtoista sijoittamista oikein haluta toteuttaa, eikä myöskään sijoiteta näihin oikeudellisiin maahanmuuttoväyliin. Minä olen kyllä häpeissäni. Ja sitten kysymys. UNHCRn edus, puheenjohtajalle. Yksi asia oli myös erittäin huolestuttava, koska ei tätä voida katsoa ainoastaan hyvän tekeväisyyden näkökulmasta, mikä varmaan on syy joillekin jäsenvaltioille antaa omasta vähästään pakolle. Meidän täytyy ajatella omaa turvallisuuttamme ja omia etujamme. Miksi me ole tehokkaampia, kun ajatellaan esimerkiksi koulutuksen tarjoamista pakolaisleireillä? Libanonissa on 385 000 lasta kouluikäistä ja 300 000 heistä ei käy koulua. Ja tämä kertoo aika paljon, ei pelkästään siitä, millä tavalla he pystyvät sitten auttamaan maan jälleenrakentamisessa, vaan siinä, millä tavalla heistä voi tulla helposti terroristijärjestöjen uhreja. Ja kun puhuu pakolaisten kanssa vaikka Jordaniassa, siellä, oli, siellä on opettajia, jotka voisivat opettaa, ja ainakin Jordaniassa on leirejä. No näin ei ole Libanonissa. Siellä on vaikeampi antaa apua, mutta Jordaniassa ihmiset voisivat tehdä työtä leireillä. Mehän maksamme tästä avusta, eli miksei ole parempaa koordinointia, jotta voidaan varmistaa, että lapset voivat käydä koulua. Ja sitten Pohjois-Irakin leireillä ihan sama tilanne. Eli koulu on tärkeä kysymys ja sitten Libyasta toinen kysymys. Näinä vuosina on nähty, että ne, jotka tulevat Libyasta veneillä, eivät ole libyalaisia, olivat muualta Eritreasta, Nigeriasta, Syyriasta – mutta tällä hetkellä tämä tilanne, tilanne Libyassa johtaa siihen, että yhä enemmän tulee myöskin libyalaisia Eurooppaan. Ja tästä on helppo hyötyä, kun ajatellaan vaikka terroristiryhmiä tai ihmiskauppiaita. Eli ihmisiä voidaan lähettää EUn alueelle. Ja monet ihmiset ottavat tämän riskin. Eli miten te näette tämän Libyan tilanteen koska Libanonissa tai missään muuallakaan tämä tilanne ei tule paranemaan, vaan pahentumaan. I think... Kiitoksia Anna. Kaikki täällä tulevat ottamaan tärkeitä kysymyksiä, kuten tämä, mutta vetoan teihin. Houkutus varmasti on suuri, koska kuulemme sekä komissiota että YK pakolaisvaltuutettua. Ja nyt konteksti on se, että olemme haluamme suhtautua kokonaisvaltaisesti tähän maahanmuuttomietintöön, joten oikeastaan voisimme kysyä nyt ihan mitä tahansa, ja tällainen houkutusti on. Joten, mutta yritän puhumaan tarkasti yksi tai kaksi asiaa vain, koska niin monia tilaisuuksia tulee jatkossakin tulemaan, koska tämä on huomattavan tärkeä mietintö, jota valiokunnassa me tullaan laatimaan, mutta tietenkin teidän kommenttinne olivat tärkeitä, niin kuin ainakin esitys äsken, sitten Monika Holmaier. Zunächst einmal Ensin oikein sydämelliset kiitokset näistä alustuksista. UNHCRn edustajalle, samoin kuin komission edustajalle. Komission rehellisyys vakuutti, koska teidän puheenvuoronne osoitti realiteetit ikävän suoraan koko kauhaudessaan. Muutama kysymys. Pakolais leirit UNHCRn suuntaan. Olen Anna Gomesin kanssa aivan sataprosenttisesti samaa mieltä. Me emme pysty ratkaisemaan näitä kysymyksiä, jos emme jotenkin anna jotain tulevaisuuden näkymiä näille ihmisille. Olisiko kyse sitten kuulusta tai jonkinlaisesta saniteettitiloista tai lääkkeistä lääkkeistä. En puhu tässä mistään huippoloista. Minä puhun ihan vähimmäisvaatimuksista. Meillä, me eurooppalaiset varmasti voisimme ponnistella vähän enemmän, on varmasti muitakin, mutta se perusperiaate, että kansainvälisiä kouluja perustettaisiin pakolaisleireille, olisi ehkä sellainen ajatus, jossa Eurooppa voisi toimia etuneessä. Ehkä UNHCR voisi olla tässä mukana. Tämä olisi ehkä hyvä tukimuoto. Uskoakseni, kun ajatellaan, miten suurista määristä on kyse pakolaisleireissä, jotkut ovat jopa parinkymmenen vuoden ikäisiä, eli 20 vuotta, jos ihmiset elävät oloissa, joissa ei ole minkäänlaisia tulevaisuuden näkymiä, niin on ihan luonnollista – ajatella, että kaikenlainen ihmisarvoisempi kohtelu olisi paikallaan. Siellä on ihmisiä, jotka eivät ole koskaan koulua nähneetkään, saaneet mahdollisuutta nähdä koulua. Tätä kautta luomme itsellemmekin kyllä valtavan määrän ongelmia. Siksi konkreettinen kysymys. Taloudelliset varat, kunnollisemmat olot pakolaisleireille, koulut mahdollisesti – mitä UNHCR voi tässä yhteydessä tehdä? Mitä konkreettisia toimia jäsenvaltioiden tai EUn puolelta odotatte? Toinen kysymys Frontex. Frontex ei pysty Libanonin ongelmaa ratkaisemaan. Se on rajaa suole ohjelma. Ja se Libyan rajalle edes voi mennä. Kysymys komissiolle lopulta. Aiotaanko yhteistyössä Mogherinin ja jäsenvaltioiden kanssa pohtia – myös sotilaallisia toimia tässä yhteydessä, kun se, että tapetaan ja ihmisiä Libyan rajoilla, koska ihmiset hän eivät kuole ainoastaan merellä, vaan monet kuolevat tai monet tapetaan Saharan. Näitä henkilöitä me emme näe, heistä ei julkisesti puhuta, mutta ainakin yhtä monet kuolevat sinne ja se on kyllä ainakin yhtä masentavaa kuin Välimeren tilanne. Konkreettinen kysymys siis, komissiolle Frontexista, miten paljon rahaa odottaisitte? Ja toinen kysymys komissiolle. Pohditaanko sitä, että Somalian tavoin voitaisiin ajatella sotilaallisia toimia, jotka eivät rajoitu ainoastaan yhden jäsenvaltion kontolle? Otettaisiin tällä tavalla vastuuta Pohjois-Afrikan rajasta, rajasta ja sitten uudelleen sijoittamisesta kysymys molemmille. Joskus tuntuu uudelleen sijoittamisen osalta, että olisi helpompaa kaikille, jos hyväksyttäisiin se, että jäsenvaltiot voisivat osallistua valintaan, valintamekanismeihin. Mitä mahdollisuuksia näette tällaiselle? Kiitos. Okay, thank you, Monica. Next is uh, Mrs. Sippel. Kiitoksia. Sitten Birgit Sipel. Thank you very much. Kiitoksia kysymys, jonka haluaisin esittää UNHCRn edustajalle myöskin komissiolle, nyt kun kyse on pakolaisleireistä EUn ulkopuolella. Kuka niitä rahoittaa? Se ei varmaan ole mahdollista, kun ajatellaan EUn talousarviota. Sitä en oikein usko. Ja ovatko jäsenvaltiot valmiita rahoittamaan näitä? Tämä on tärkeä kysymys. Me emme voi valitella sitä, että on niin paljon pakolaisia ja että tilanne on niin heikko muissa maissa. Ja sitten samaan sitten jäsenvaltiot eivät teekään mitään, koska me voisimme tehdä jotain tilanteen parantamiseksi ja antaa tulevaisuuden näkymiä niille, jotka eivät pakene sotaa, vaan pakenevat heikkoja olosuhteita, jos me emme ole valmiita ja kykeneviä antamaan tulevaisuuden näkymiä näille ihmisille, niin silloin tämänhetkiset ongelmat vain jatkuvat. Emme me pysty rakentamaan niin korkeita muureja, että mekö näkisi, mitä tapahtuu. Eli tämä kysymys liittyy jäsenvaltioihin, mutta kun kyse on uudelleen sijoittamisesta, niin en nyt kysy tästä komissiolta, koska tiedän millaisia ongelmia siellä on, mutta haluaisin kysyä UNHCRn edustajalta. Näettekö mitään mahdollisuuksia tehdä kovemmin töitä jäsenvaltioissa, jotta kaikki olisivat mukana uudelleen sijoittamisessa, koska näinhän ei ole tällä hetkellä. On aika surullista, että nyt puhutaan perusoikeuksista, turvapaikkaoikeudesta, mutta sitten jotkut jäsenvaltiot sanovat, että ei, minua ei tämä kiinnosta, en lähde tähän mukaan. Eli onko mahdollisuuksia parantaa tilannetta ja päätän nyt tähän, koska monia hyviä kysymyksiä on jo tullut esille. Kiitoksia. Ja kiitokset pidätte kiinni puheajasta. Siis kaksi minuuttia puheaikaa auttaisi tässä kovasti. Saataisiin silloin kuulla vastauksiakin. Sitten Carlos Coelho. Thank you, Chair. Kiitos puheenjohtaja. Kiitän molempia vieraitamme. Philippa Candler esitti kommentteja Triton operaatiosta. Hän puhui siitä, että Tritonilla ei ole mandaattia, ei resursseja eikä ähm, sovellusalaa tavalla tai kenttää toimia. Olen samaa mieltä tästä arvostelusta koskien resursseja. Olen samaa mieltä monien kollegojeni kanssa, jotka ovat sitä mieltä, että tämä on erittäin pieni operaatio joka vastaa, pyrkii vastaamaan isoihin haasteisiin, mutta haluaisin hiukan kommentteja tästä sovellusalasta ja mandaatista. Korjatkaa, jos olen väärässä, mutta mielestäni sanoitte, että Triton operaation tehtävänä ei ollut suorittaa mitään etsintä- ja pelastusoperaatiota. Joulukuussa 2013 hyväksyimme asetuksen, jossa luetellaan UNHCRn tehtävät, mutta mukana, tai pyynnöt ja vaatimukset ja samoin monet kansalaisjärjestöt toiveineen olivat mukana. Saimme aikaan kompromissin parlamentin neuvoston välillä, hyväksyimme asetuksen ja annoimme tämän mandaatin Frontex-toiminnoille. Me emme voineet antaa tällaista valtuutusta kansallisille operaatioille, mutta niille operaatioille, jotka rahoitetaan EU-budjetista ja prioriteettina ihmishenkien säilyttäminen Kaikkiin niihin pitäisi liittyä myös etsintä- ja paljastustoiminta. Korjatkaa, jos olen väärässä, mutta minä sain sellaisen kuvan, kun sanoitte, että mandaattia eh, ei ole eikä mahdollista näin toimia, niin meillä on ollut joitakin tila- sellaisia til- tilanteita, joissa ei joko sovelleta Euroopan asetusta, sääntelyä tai meidän pitää ryhtyä toimiin, tai sitten jotain sen pitäisi uudistaa tässä mielessä. Kiitoksia. Some clarification on that point selvennyksiä tästä kohtaa. Kiitoksia. Hyvä täsmällinen kysymys seuraavaksi. Rova Giange, Cecil, ole hyvä. Grazie. Kiitoksia. Ihan lyhyesti. Haluaisin kysyä monta kysymystä, mutta monet niistä ovat tulleet esille, mutta muutama epäilys minulla vielä on, mitä tulee näihin leireihin, jotka ovat EUn ulkopuolella. Haluaisin nyt tietää, teidän kokemuksistanne ihmiset, joita ei siinä päästä joilla ei ole mitään juridista statusta, jotka eivät ole virallisesti pakolaisia, niin minne heidät lähetetään? Jäävätkö he siihen maahan, jossa on leiri, vai onko sitten sopimuksia muiden maiden kanssa, jotka ottavat vastaan näitä ihmisiä? Ja sitten toinen kysymys, näiden leirien hallinnointi En tiedä, oletteko tietoisia tästä mafiajärjestelmästä ja korruptiosta. Siellä on paljon järjestöjä, jotka hallinnoivat monista näistä keskuksista, vastaanottokeskuksista tai pakolaisleireistä. Millä tavalla sitten valvotaan näitä järjestöjä, jotka hallinnoivat niitä? Kiitos. Thank you very much, Cecil. Kiitoksia Cecil. Kiitoksia, että pidit ajoista kiinni, Rova Weinberg. Kiitos puheenjohtaja. Minä ajattelin, kun kuulimme alistuksen, niin ei mainittu ollenkaan sitä, että autetaan ihmisiä paikan päällä pakolaisleireillä. Tämä on asia, joka pitäisi jo nostaa esiin. Ei kai EUn tarvitse päättää, mitä jäsenvaltioiden pitää tehdä, mutta – Kyllä minusta tuntuu, että voisimme ajaa sitä, että useammat auttavat, koska UNHCR tarvitsee apua paikan päälle, että kaikki näitä pakolaisia autetaan. Sinne tarvitaan vilttejä ja kouluja ja muuta. Tässä pitäisi todella ryhtyä nyt toimiin. Sitten mainittiin Ruotsi, oma maani Ruotsi. Monet ovat sitä mieltä, että olemme maailman parhaita, kun otamme eniten pakolaisia vastaan, mutta voin kyllä sanoa, että meillä on paljon ongelmia kotouttamisen kanssa Ruotsissa. Me olemme joutuneet vähentämään kehitysapua, kun meillä ei ole varaa, koska meidän pitää maksaa kaikki näistä pakolaisista, joita otetaan vastaan. Joten tuskin Ruotsi mikään hyvä esimerkki tässä on. Ja voin selittää teille, miksi Pohjois-Eurooppaa Ruotsiin asti tullaan, koska Minun maassani sanotaan iloisesti, että Syyriasta ja Irakista tulevat ihmiset saavat oleskeluluvan loputtomaksi ajaksi. Totta kai sinne halutaan sille tulla, mutta eikä EUn pidä päättää, otetaanko pakolaisia vai ei. Minun maallenihan olisi hyvä, jos meillä olisi yhteinen turvapaikkapolitiikka, mutta mielestäni tämä pitäisi olla kaikkien maiden omissa käsissä. Frontexista Puhuin tänään Frontexin edustajan kanssa. Nythän on menty jo niin pitkälle, että ihmisten salakuljettajat lähtevät tällaisilla nopeilla veneillä huolehtimaan siitä, että voidaan pakata vielä enemmän pakolaisia sinne lähettämään näitä veneitä merelle. Kyllä, ihmisten salakuljettajat on nyt pysäytettävä. Muutenhan voimme odottaa, että tänne tulee kuinka paljon tahansa ihmisiä. Tässä kaikki ennätykset lyödään, jos ei taistella ihmissalakuljettajia vastaan. Mutta kuten sanoin, mielestäni EU ei tulisi päättää, miten hoidamme turvapaikkapolitiikkaamme. Jokaisen maan pitäisi voida itse päättää. Kiitos. Mr. Jurek. Herra Jurek. Dziękuję bardzo. Przede wszystkim chciałem pogratulować pracy. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää UNHCR kaikesta tehdystä työstä. Olen käynyt itse katsomassa paikan päällä, mitä teette Beirutissa, Ammamissa. Se on todella merkittävän tärkeää työtä ja mielestäni meidän pitäisi ollakin korostaa tässä yhteistyötä valtioiden välillä ja niiden maiden kanssa, joista pakolaiset tulevat, pakenevat sotaa, erityisesti viittaan syrjäpakolaisiin. pakolaisiin on Euroopan etujen mukaista näiden ihmisten mukaista, että suurin osa heistä aikoo palata alkuperämaahansa, maahan, josta he joutuivat pakenemaan. Tämä auttaisi heitä, heille pitää pystyä takaamaan siellä mahdollisuus jatkaa normaalia elämää uudestaan. Pitää myös tarkastella, miten käytämme rahoitusta, joka meillä on Libanonissa, sanottiin, että on joitakin varoja, jotka eivät ole suhteessa siihen, niihin summiin, joita myötä muille maille. Pitää kuitenkin ymmärtää, että tässä on kyseessä maa, joka on kaikkein lähempänä, kaikkein suurinta konfliktia tällä hetkellä Syyrian kriisiä. On huomattavia ihmisvirtoja, pakolaisvirtoja, jotka lähtevät maasta. Anna Gomez tähän äsken juuri viittasi. Tämä on ennalta näkemätön tilanne. Pakolaisten määrä ylittää 30 prosentilla maan kokonaisväestön. Pyytäisin teitä todellakin tarkastelemaan, miten varoja jaetaan tai varat jaetaan ja pitäisi myöntää sinne enemmän varoja. Näin me auttaisimme itseämme myös, emmekä joutuisi ottamaan näitä pakolaisia täällä vastaan, koska vieläkin joudutaan odottaa. voidaan odottaa, että tämä sota lopultakin päättyy ja ihmiset pystyvät palaamaan omiin koteihinsa. Ja leireillä asuvien pitää voida löytää jatkossa työpaikka ja ostaa asunto, joten olisi parempi ottaa heitä siellä eikä täällä. Next is Mr. Bios. Kiitoksia sitten edustaja Bios. Tack så mycket, ordförande. Kiitos puheenjohtaja. Minäkin olen Ruotsista. Ja meillä on kansallisessa parlamentissa suuri enemmistö puoltamassa humaanista pakolaisten vastaanottamista. Viittaan tässä äskeisen puheenvuoroon. Haluaisin tukea myös sitä, mitä monet ovat puhuneet, sitä, että on hyvin tärkeää huolehtia jonkinlaista toiminnasta lapsille pakolaisleireissä – Libanonissa, Jordanissa, muualla UNHCRn alueilla. Tässä on vaarana, että kokonainen sukupolvi menetetään, jos ei huolehdita myös siitä, että ne lapset, jotka asuvat sota-alueilla, saavat jonkinlaista järkevää tekemistä ajatellen tulevaa elämäänsä. He ovat hyvin hankalassa tilanteessa lapsina – Tärkeää on siksi saada myöskin psykologian tukea nyt ja tulevaisuudessa. Tässä tarvitaan valtavia ponnisteluita, jotta tämä sukupolvi voidaan pelastaa. UNHCRlle kysymys. Niistä, jotka eivät saa jäädä. Palautettavat. Sellaisia ihmisiä, jotka vapaaehtoisesti palaavat, kun näkevät, että tämä maa ei hyväksy turvapaikkahakemusta, niin silloin ajatellaan, että no voin hyväksyä tämän ja nämä ihmiset lähtevät takaisin. Tässä oli ongelmaa kenellekään. Mutta sitten on monia sellaisia, jotka tilastoissa näyttäisivät siltä, että he palaavat vapaaehtoisesti, mutta oikeastaan on kyse siitä, että joko lähtee vapaaehtoisesti tai käännytetään pakolla. Useinhan silloin toimitaan todella nöyryyttävällä tapaa. Eli ehkä mieluummin kyllä, että pakko käännytetään, niin lähtee vapaaehtoisesti. Ja sillä näyttää tilastoissa sitä, että on palannut vapaaehtoisesti, vaikka se on kaukana todellisuudesta. Ja sitten meillä on ryhmä, joka kokonaan menee maan alle, joka puu täysin kieltäytyy palaamasta. Mutta onko tilastoja siitä, minkä kokoisia nämä ryhmät ovat? Osoitetaanko luvuin, miten paljon on esimerkiksi näitä palaajia, jotka ovat tavallaan pakotettuja, mutta näyttävät vapaaehtoisilta. Kiitos. Thank you all for... Kiitän teitä kaikkia hyvistä kysymyksistä torstai-iltapäivänä. Mikään ei mene haaskuun, koska meillähän alkaa tämä iso työmaa, holistinen lähestymistapa maahanmuuttona. Tämä on hyvää alkua tälle jatkotyölle. Sain jo tietyn vaikutelman Riikan Euroopan neuvoston kokouksessa puhuttiin myös uudelleen sijoittamista samoin aikaisemmin Euroopan neuvostossa tämä oli esillä, joten se jonkinlainen kuva on syntynyt siitä, mitä jäsenvaltiot tekevät, mutta 2014 vuoden äh, briefaustilanteet, mikä on teidän kuvanne? Esimerkiksi itävaltalaiset yrittävät pyytää, että jäsenvaltiot suhtautuu sitten hiukan eri tavalla uudelleen sijoittamisen ottaen huomioon, mitä tapahtuu Syyriassa, ottaen huomioon luvu, pakola, valtavat pakolaisluvut, joita virtaa maihin. Rova Sipele muutkin tähän viittasivat. Anna Gomez, Monika Holmeier, puhuttiin koulutuksesta. Tämä ei ole vain yhden puolueen näkemys. Onko jäsenvaltioissa sellaista liikettä, että he alkavat pikkuhiljaa hiljaa ymmärtää vastuunsa uudelleen sijoittamisessa. Onko teillä kuvaa näiden kokousten hengestä ja onko tällaisena vaikutelmatta taakkaa pitäisi jakaa, jakaa paremmin? If you want to go first. Um, do you want to go first? Haluatteko te puhua ensin? Olkaa hyvä. You want me to start by answering your question? Vastaanko ensin tähän kysymykseen ja sitten Hakakaa ensin jäsenistä ja minä sitten vielä lopuksi esitän oman kysymyksen. Um, on the first... Ensimmäinen puheenvuoro. Hallaho. Te esititte hyvin hankalan kysymyksen. Eli mitä tapahtuu, jos uudelleen sijoitamme tämän ohjelman puitteissa jonkun, vaikka Valtian maahan, Kolmea kuukautta myöhemmin hän onkin sitten Saksassa. Suunnitelmissa on tehdä sopimus näiden uudelleen sijoitettujen ihmisten kanssa. Eli me uudelleen sijoitamme teidät näistä jordanilaisista pakolaisleireistä sillä ehdolla, että te jäätte siihen maahan, joihin teidät lähetetään. Ja jos teidät löydetään toisesta jäsenvaltiosta, niin sitten teidät lähetetään takaisin alkuperäisen maahan. Vain tällä tavalla voidaan toimia. Eli meillä on tämä pilottihanke. Tämä on yksi asia, jota tulee valvoa. Eli tämä sekundaarinen liikehdintä, onko sellaista vai ei. Koska jos haluaa tällaisen jakoavaimen, niin halutaan välttää näitä liikkeitä ainakin alkuvaiheessa. Ja täytyy sitten katsoa näitä turvapaikkasopimuksia. Tiettyjen vuosien jälkeen henkilö voi siirtyä muihin jäsenvaltioihin ja liikkua vapaasti, mutta alkuvaiheessa hänen täytyy pysyä siinä maassa, johon hänet uudelleen sijoitetaan. Sitten tuli paljon huomioita näistä pakolaisleireistä, ja ottaisin esille vain sen, että me tiedämme täysin, mikä on Turkin ja Jordanian, Libanonin tilanne. Tästä syystä EU on tärkein lahjoittaja tällä alueella. Me annamme enemmän varoja kuin Persialahden valtiot tai Yhdysvallat pakolaisleireihin, jotta voidaan parantaa näiden ihmisten tilannetta leireillä, mutta se ei todellakaan riitä. Siksi nämä luvut ovat nousseet, jos katsotaan Syyriaa ensimmäisenä vuonna 25 000, toisena vuonna 50 000, kolmantena vuonna 100 000. Eli mitä enemmän aikaa on pakolaisleirillä, sitä epätoivoisemmaksi tulee, jos ei ole toivoa. Eli meidän täytyy todella panostaa koulutukseen ja elinolosuhteiden parantamiseen leirillä. Siitä olemme täysin samaa mieltä ja tarvitsemme tukea tähän. Frontexista ja sitten nämä sotilaalliset toimet. No tämä ei ole minun alani. Minä en vastaa näistä sotilasoperaatioista, mutta olet ihan oikeassa. Meidän täytyy katsoa, mitä on tehty esimerkiksi Somaliassa. Verkostojen purkaminen, salakuljetuksen tukahduttaminen, se vaatisi vähän sotilastoimintaa Libyassa. Tämä operaatio on käynnistynyt Libyassa, mutta ei vielä ole päättynyt, mutta tämä ei kuulu minun tai Frontexin toiminta-alaan. Sitten toinen kysymys uudelleensijoittamisesta. Eli jäsenvaltiot, jotka haluavat valita ihmiset, jotka he ottavat alueelleen. Eli pilottihankkeessa, jos se toteutuu, niin meillä on siellä se jakoavain, ja sitten on vaikka Saksa, joka ottaa tietyn määrän vastaan, mutta sitten voi valita ne henkilöt, jotka haluaa uudelleen sijoittaa. Eli UNHCRn kanssa tehdään identifiointi ja valitaan ihmiset, jotka otetaan maahan. Me emme keskity ainoastaan syyrialaisiin, vaan mehän tiedämme, että jotkut jäsenvaltiot haluavat ottaa muiden maiden kansalaisia. Eli yritämme olla mahdollisimman laajoja, koska tavoitteena on saada mukaan mahdollisimman paljon jäsenvaltioita. Ja olen täysin samaa mieltä Zippelin kommenteista. Eli tavoitteena on, että kaikki jäsenvaltiot ovat tässä mukana. Jotkut jäsenvaltiot ovat hyvin haluttomia. Ja siellä on sellaisia, jotka eivät koskaan tehneet mitään uudelleen sijoittamisia – Siksi annamme hiukan tukea EASin kautta, jotta voimme auttaa näitä maita käynnistämään uudelleen sijoittamiset. Sitten Kengen kommenttinahan nyt on lähtenyt jo, eli tästä palauttamisesta. No me emme tietenkään palauta ketään vaaralliseen maahan. Ketään ei palauteta Eritreaan tai Libyaan, mutta talous maahanmuuttajien osalta tiettyjä hakemuksia on hylätty, sitten heidät voidaan palauttaa. Ja sitten kysyttiin siitä, kuinka paljon on pakotettuja palauttamisia ja vapaaehtoisia palautuksia. No en nyt muista tätä ulkoa, mutta jos oikein muistan, se oli noin 30 prosenttia vapaaehtoisia palautuksia ja sitten 70 prosenttia pakotettuja palauttamisia, mutta voin vielä tarkistaa tämän mielenkiintoista on se, että tässä on myönteinen trendi. Yhä enemmän on vapaaehtoisia palaajia. Ja olen täysin samaa mieltä siitä, mitä Ruotsi tekee. Jos kaikki jäsenvaltiot toimisivat samalla tavalla, niin olisimme paljon paremmassa tilanteessa ja voisimme kertoa kymmenellä näiden uudelleen sijoitettujen ihmisten määrän Euroopassa. Sitten Winberg edelleen Ruotsista. Te kysyitte, mitä tehdään salakuljettajia vastaan. No sekin on painopistealue. 20. maaliskuuta varmaankin, no Europolin täytyy vielä vahvistaa tämä, silloin käynnistetään uusi operaatio salakuljettajia vastaan. Jot Marais on sen nimi. Ja Frontexkin vahvistaa toimintaansa salakuljetuksen torjunnassa. Ja komissio esittelee toimintasuunnitelman tulevina kuukausina. Eli tämäkin on meille painopistealue, mutta tämän paketti kyse ei ole pelkästään tästä. Sitten puheenjohtajan kysymys vielä. No, on neuvostossa nyt tapahtunut jotain liikehdintää. Tehän olitte sillä kokouksessa, siellä oli myönteisiä reaktioita. Ei. Niin, niin si- siirrettiin, mutta ei oikealla tavalla. Niin, siirtymistä ja liikettä kyllä tapahtui vähän sinne ja tänne. Kierrettiin tavallaan kehää. Mitä, minne teidän mielestänne tässä tätä siirrettiin? Not a blank. Mielestäni ei suoraan tyrmätty tätä pilottihanketta. Commission. Okay. So let's hear this. Come on then. <laughs> Mielenkiintoista, jatkakaa vaan. What we plan to do, I, I tell you. Eli suunnitelmamme on se, että Kesäkuun neuvoston kokouksessa käsitellään pilottihanketta, tai jakoavainta ja lukuja. Ja sitten ministerit kysytään, kuinka paljon te otatte. Eli yksi kerrallaan ministerit kertovat, kuinka paljon he haluavat. Ja jos he eivät hyväksy lukua, niin sitten täytyy selittää miksi ja mitä sitten teette tämän sijaan. Annatteko rahaa Libanoliin, Turkkiin, mieluummin Eli mitä aiotte tehdä, jos ette ole mukana tässä pilottihankkeessa? Eli tämän ajatuksemme. Täytyy katsoa, toimiiko se, mutta meidän täytyy jatkaa painostusta. En mitenkään, halu, mitenkään arvostella, halusin vain, että jäsenet saavat sisäistä kuvaa neuvoston tunnelmien muuttumisesta ja tästä näistä mahdollisista hyvistä neuvoston aloitteista, hyvistä käytännöistä erilaisia puolista näkemyksiä, näkemyksiä on, ymmärrän sen hyvin. Sanon vain tässä, että on hyvä olla ajan tasalla ja meidän pitää voida tehdä kysymyksen. Hyvä saada tietää asioista, siksi tämä tilaisuuskin on järjestetty nyt. Filippa, ole hyvä. Ne voit vastata näihin kysymyksiin, jotka tehtiin sinun suuntaasi. No, Kiitos oikein paljon. Pyrin puhumaan lyhyesti. Minusta tuntuu, että aika on loppumassa ja yhdistelemään näitä kysymyksiä. Melko useita kysymyksiä esitettiin näistä pakolaisleireistä, erityisesti siellä lasten tilanteesta ja koulutuksesta pakolaisleireissä. Ja tämä on suuri haaste, totta kai se kaikkien on tunnustettava, mutta se on UNHCRn yksi prioriteetti. Haluamme tehdä yhteistyötä kumppaneidemme kanssa – UNICEFin kanssa, mutta myös kansalaisjärjestön kanssa, että voidaan tukea viranomaisia näissä maissa, jotta voitaisiin tarjota koulutusta lapsille. Mutta kuten Michelle on esittänyt, tarpeet ovat valtavat. Saamme kyllä paljon tukea, taloudellista tukea Euroopan komissiolta, yksittäistä jäsenvaltioista ja muista maailman maista. Mutta kuitenkin on sanottava, että tämä ei riitä, jotta vastattaisiin tarpeisiin. Ja kyse on tässä vain yhdestä kriisistä, jos katsotaan globaalimmin, on muitakin kriisejä muissa maailmankolkissa. Keski-Afrikan tasavallan tilanne esimerkiksi, tai Etelä-Sudan, kiristävä kriisi Nigeriassa, joksi kysymys esitettiinkin Libyan tilanteeseen liittyen. UNHCR tutkii ja seuraa hyvin huolestuneena turvallisuustilanteen heikkenemistä siellä kansainvälinen henkilöstömme on evakuoitu kokonaan. Tiedämme, että siellä on useita ihmisiä, jotka Libyassa tarvitsevat kansainvälistä suojelua. Tiedon saaminen on hyvin vaikeaa saada pääsy näihin. Meillä on siellä kansallisia työntekijöitä vielä toimistossamme, mutta turvallisuustilanne heikkenee niin dramaattisesti, että ihmisiä on vaikea pitää siellä töissä. Tämä on levantinen ongelma. Pyrimme puuttumaan siihen, mutta pakolaisasian valtuutettu on useat kerrat sanonut, että kyse on siitä, että tarvitaan poliittista ratkaisua. Humanitaariset toimijat voivat tehdä parhaansa, mutta eivät he pysty tätä ongelmaa ratkaisemaan. Tämä on poliitikkojen käsissä. Monet te olette poliitikkoja täällä, mutta siis kyse on poliittisista toimista, joita lopulta tarvitaan, jotta voitaisiin ratkaista näitä haasteita, joita kaikki pyrimme jotenkin tässä nyt laastaroimaan, helpottamaan tilannetta mahdollisuuksien mukaan. Ja sitten uudelleen sijoittaminen, koko tämä prosessointi. Kyllä siellä on puuttunut joihinkin näistä, mutta mitä tulee UNHCRn kantaan, kun alkuprosessi varmaankin on sellainen, jota työstetään yksityiskohtaisesti, katsotaan tätä ihmisten tunnistamista – jotka ehkä tarvitsevat uudelleen sijoittamista. Haastattelemme näitä ihmisiä, mutta useimmat ihmiset, jotka ottavat uudelleen siirrettyjä ihmisiä, ovat mukana valintaprosessissa. Ainoastaan hyvin harvaa tapausta katsotaan ihan asiakirjan pohjalta. Useimmilla mailla on mahdollisuus tässä toimia. Itse asiassa on melko loogistakin, että voidaan valita ihmisiä, joita halutaan ottaa omaa maahan uudelleen sijoitettuiksi. Ja sitten pyysitte, että selitän, mitä tarkoitin, kun puhuin Triton toimista ja tästä mandaatista. Totta kai me tunnemme asetuksen ja pidämme hyvänä sitä, että etsintä- ja pelastusviittaus siellä asetuksessa on. Oikeastaan tarkoitin, että se ei ole Tritonin pääasiallinen tavoite, kuten herra Myselkin sanoi, se on enemmän rajavalvontaan liittyvä. Sen olisi tarkoitus lähinnä huolehtia itsenästä ja pelastuksesta, vaikka viime kuukausina on oltu tällaisissa pelastustoimissa mukana, mutta kapasiteetti on rajallinen. Lisäksi kysyttiin sitä, miten epätasapainoisesti turvapaikanhakijoita ja pakolaisia jaetaan käyttöön Euroopan unionin ja miten ihmiset jatkavat eteenpäin, eivät ensimmäisestä saapumismaassaan pyydä tai no turvapaikkaa. Tämä on kysymys, jota olemme pyrkineet, tai haaste, jonka kohtaamme. Ihmiset jatkavat eteenpäin useista eristä syis, eri syistä. Joihinkin näistä syistä voimme puuttua. Ihmiset lähtevät siksi, että eurooppalaista turvapaikkapolitiikkaa tätä pannaan niin eri tavoin Euroopassa. Vastaanottokapasiteetti, kun puhutaan pakolaisten kanssa, jotka ovat siirtyneet maasta toiseen, niin nämä ihmiset ottavat sen esiin. Sanotaan, että ei ollut kunnollisia vastaanotto-olosuhteita esimerkiksi, joten ne siirtyivät eteenpäin. Ja sitten yhteisölliset ja perhesiteet. Ne on ymmärrettävä on ymmärrettävä, että siirrytään toiseen maahan, vaikka kyse olisi ei niinkään läheisistä perheenjäsenistä, vaan sukulaisista. Jos maassa on jo valmiiksi sukua, yhteisö, niin se auttaa varmasti näitä ihmisiä. Ei se kielteinen asia on varmasti. Voimme ihan ymmärtää, että ihmiset näistä syistä haluavat siirtyä eteenpäin. Minusta tuntuu, että vastasin kaikkiin kysymyksiin, kun tiedän, että aika ei ollut niin paljon. Kiitos. Täytyy sanoa, että mm, meillä tulee olemaan iso haaste tämän yhteismietinnön laatimisessa ja varmasti palaan tänne uudestaan. Pyytäisin vain vielä komissiolta komissio kertomaan, mitä seuraavaksi on suunnitteilla ja milloin pilottihanke on valmis. Onko teillä tietoa tästä? Voisitko kertoa jo nyt hiukan? Yes. Uh... Kyllä. Me aiomme mitä tulee tähän uudelleen sijoittamiseen, niin tämä keskustelu tulee järjestämään nopeasti jo ensi viikolla 4.3. komissiossa. Puhutaan eu maahanmuuttoagendasta ja tämän vuoden aloitteista. Ja olemme jo valmistelleet sellaisen asiakirjan, jossa on tämä jakoavain tavallaan esillä. Ja odotamme komission lupaa edetä ja heti kun lupa on saatu, järjestämme kokouksen huhti-toukokuussa niin, että sitten olemme valmiita ennen kuin kesäkuun neuvoston kokous pidetään. Niin kuin sanoin, tämän, tämän aikataulusta. Kiitän tästä yhteisestä keskustelusta. Kiitän UNHCR ja komissiota. Kiitoksia kollegat erittäin hyvästä keskustelusta. Sitten nopeasti eteenpäin kohtaan yhdeksän. Se kuvaa laajuutta asioissa, joita tässä valiokunnassa käsitellään. Tämä liittyy sisäiseen turvallisuusstrategiaan, Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuus ja tässä parlamentin oikeudellinen yksikkö esittelee asiaa. Haluaisin muistuttaa teitä kollegat, että kuulette tämän julkisen yksikön esityksen meidän valiokuntamme pyynnöstä mitä tulee lisää pöytäkirjaan koskien tiedojen säilyttämiseen ja tietokoneisiin, jotka ovat jonkun muun tuomivan alueella. Otin esille tämän kysymyksen Budapestin yleissopimuksesta, joka koskee siis ver- tietoverkkorikollisuutta viimeisessä puheenjohtajakokouksessa So having this, uh, I'm carrying on this discussion. Niin, jatketaan tätä keskustelua Budapestin yle- yleissopimuksesta, mutta voitteko vain tarkistaa, että oikeuden yksikkö on täällä paikalla? Niin, jatkuvasti unohdan, että tehän olette siellä vasemmalla, ei poliittisesti, mutta kuitenkin minusta vasemmalla istutte siellä. Niin, otin tämän kysymyksen Italian puheenjohtajakaudella mitä tulee sisäiseen turvallisuuteen, ja olen pyytänyt sitä lausuntoa, herra Luka antaa tämän oikeudellisen lausuntonne. Kiitos. Thank you very much, uh, Chair. Kiitoksia puheenjohtaja, valiokunnan jäsenet. Viime joulukuussa oikeuden yksikkö sai lausuntopyynnön koskien Euroopan neuvoston lausuntoa verkkorikollisuudesta ja siitä, mitä Euroopan neuvostossa tehdään, kun on nyt laajennettu rajanylitysmahdollisuuksia ja tietokone, jossa tietokanta on, on toisella oikeudenkäyntialueella. Ja tähän liittyy nyt kaksi kysymystä. Millaista toimivaltaa EUlla on tällä alalla? Ja onko tämä rajan ylitysmahdollisuuksien laajentaminen yhteen sopiva EU-oikeuden kanssa? Me katsoimme nyt, millaista työtä Euroopan neuvostossa on tehty julkisten asiakirjojen pohjalta ja tulimme johtopäätökseen, että kun katsotaan millaista oikeudellista materiaalia saatavilla, ainoastaan osittainen vastaus voidaan antaa tässä vaiheessa, mutta on kuitenkin selvää, että meidän täytyy kiinnittää huomiota tähän kysymykseen, kun työ etenee Euroopan neuvostossa. Ensinnäkin muutama sana tästä yleissopimuksesta. Se allekirjoitettiin kaikissa jäsenvaltioissa ja myöskin monissa muissa Euroopan neuvoston jäsenmaissa, mutta myöskin muissa maissa, kuten Japanissa ja Yhdysvalloissa. Euroopan unioni ei ole allekirjoittanut sopimusta. Tavoitteita on kolme. Ensinnäkin yhdenmukaistetaan verkkorikollisuuslainsäädäntöä. Toiseksi katsotaan näitä menettelytapoja ja sitten luodaan puitteet kansainväliselle yhteistyölle. Tämä kysymys liittyy nyt säädökseen, joka liittyy tähän viimeiseen kategoriaan, eli kansainväliseen yhteistyöhön. Siinä käsitellään pääsyä tietokoneen sisältämiin tietoihin rajat ylittäen kahdessa tapauksessa silloin, kun tiedot ovat julkisesti saatavilla ja silloin, kun tiedot ovat kolmannen osapuolen käsissä ja tutkiva osapuoli saa henkilöltä suostumuksen, jolla on oikeus paljastaa tietoja. Varmasti olette huomannut, että tämä sääntö on poikkeus alueellisuuden periaatteeseen. Eli tutkivat viranomaiset eivät joudu noudattamaan perinteistä tapaa, joka liittyy vastavuoroiseen oikeudelliseen avustamiseen, eikä heidän tarvitse edes ilmoittaa asiasta maalle, jossa tiedot ovat tallennettuina. Joskus aina Euroopan neuvostossa puhutaan näiden mahdollisuuksien laajentamisesta, mutta tällä hetkellä nämä ajatukset ovat vielä ajatuksen aiheita, eikä niistä ole laadittu mitään oikeudellista tekstiä. Vuosien neuvotteluiden jälkeen Euroopan neuvoston verkko rikollisuusvaliokunta päätti viime joulukuussa, että tämänhetkisessä tilanteessa neuvottelut näiden pääsyjen laajentamisesta ei olisi mahdollista. Mutta myöskin tehtiin päätös miettiä pöytäkirjan toteuttamista ja siellä perustettiin työryhmä, joka miettii vaihtoehtoja tuleville toimille. Ja mandaatti on voimassa vuoden 2016 loppuun asti. Eli nyt tämä kysymys on edelleen käsiteltävänä. Mikä sitten on EUn toimivalta? Te pyysitte meitä selvittämään meitä, meiltä sitä, millaisia toimivaltuuksia EUlla on näiden suunnitelmien suhteen. Ja viittasitte artiklan 3 kohtaan 2 sopimuksesta EUn toiminnasta. Siinä puhutaan ulkoisesta toiminnasta silloin, kun kyse on kansainvälisestä sopimuksesta, joka saattaa muuttaa yhteisiä sääntöjä. Ensinnäkin täytyy katsoa, oliko EUlla toimivaltuuksia ja voimme vastata tähän kysymykseen kyllä. Yleisopimus liittyy rikoslainsäädännön yhdenmukaistamiseen verkkorikosten osalta. EUlla on toimivaltuuksia näissä asioissa perusopimusten nojalla, ja EU hyväksyi direktiivin vuonna 2013 liittyen informaatiojärjestelmiin kohdistuviin hyökkäyksiin. Yleissopimuksessa puhutaan myöskin kansainvälisestä yhteistyöstä verkkorikollisuuden osalta, ja EUlla on toimivaltuuksia ryhtyä toimiin, jotka liittyvät tietojen keräämiseen, varastoimiseen, käsittelyyn, analysointiin ja vaihtoon poliisiyhteistyön puitteissa. EUssa on hyödynnetty tätä mahdollisuutta. Neuvosto hyväksyi puitepäätöksen vuonna 2006, joka liittyy tiedonvaihdon yksi, yksinkertaistamiseen jäsenvaltioiden poliisiviranomaisten välillä. Voimme siis sanoa, että EUlla on toimivaltaa tällä alalla, joka liittyy yleissopimuksen sisältöön. Sitten toinen asia liittyy toimivallan luonteeseen. Onko se pelkästään EU-toimivaltaa vai jaettua toimivaltaa? Meidän täytyy nyt katsoa, mitä aloja on katettu EU-lainsäädännössä ja mitä sitten erillisissä sopimuksissa. Meidän täytyy katsoa myöskin, millä tavalla ne tulevat kehittymään lähitulevaisuudessa ja millainen niiden luonne ja sisältö on. Meidän täytyy arvioida sitä, voidaanko tällä sopimuksella vaikuttaa EUn yhteisiin sääntöihin tai muuttaa niiden vaikutusalaa. Tuomioistuin arvioi näitä toimivaltakysymyksiä ja mitään täydellistä että yhteensopivuutta ei vaadita EU-lainsäädännön ja kansainvälisten sitoumusten välillä, eikä tarvitse edes osoittaa mahdollista ristiriitaa näiden kahden välillä. Tämä ehkä vaikuttaa hiukan oudolta, mutta hiljattain tuomioistuimessa oli kysymys, joka liittyi kansainvälisiin lapsikaappauksiin kapauksiin, ja monet jäsenvaltiot halusivat rajoittavammalla tavalla tulkita EUn toimivaltaa mutta tuomioistuin oli samaa mieltä Euroopan parlamentin kanssa ja antoi aika laajan tulkinnan näistä toimivalloista. En nyt kerro teille kaikkia yksityiskohtia, mutta me olemme tehneet yleisopimuksesta analyysin ja olemme tulleet johtopäätökseen, että EU-lainsäädäntö hyvin pitkälti kattaa asioita, joita käsitellään yleissopimuksessa – ja on riski, että unionin sääntöihin saattaa vaikuttaa tämä laajennettu rajat ylittävä pääsy. EUn toimivalta siis osittain sisältää kansainvälisen sopimuksen solmimisen liittyen tähän pääsykysymykseen. Ja sitten voi miettiä, miksi on käytetty varovaista kielenkäyttöä, kun sanottiin, että EUlla on mahdollisesti toimivalta tässä kysymyksessä. Se johtuu siitä, että Euroopan neuvostolla ei vielä ole mitään selkeää lausuntoa tästä kysymyksestä. Eli nyt on parempi puhua todennäköisyydestä eikä varmuudesta. No sitten kysyitte neuvotteluiden sujumisesta. Mahdollisen pöytäkirjan sisällöstä ei vielä ole varmuutta, joten voimme vain palauttaa mielin tiettyjä yleisluontoisia sääntöjä. Täytyy katsoa, miten sääntöjä sitten sovelletaan, mikäli tällaisesta pöytäkirjasta neuvotellaan. Periaatteessa, kun EUlla on yksinomainen toimivalta kansainvälisten sopimusten osalta, silloin neuvottelut kuuluvat komissiolle. Ja sitten taas jäsenvaltioiden rooli on se, että kun kyse on neuvoston päätöksestä, jonka pohjalta komissio voi neuvotella monipuolisesta sopimuksesta, se käynnistää EUn toiminnan kansainvälisellä tasolla ja silloin kuitenkin vaaditaan, että jäsenvaltiot ja EUn toimielimet tekevät läheistä yhteistyötä, jotta voidaan helpottaa EUn toimintaa ja varmistaa kansainvälisen edustuksellisuuden johdonmukaisuus. Ja lopuksi yhteensopivuus EU-oikeuden kanssa. No me emme pystyneet vastaamaan tähän kysymykseen, koska testit, joita tehdään, ovat erilaisia kuin testit, jotka liittyvät EUn toimivaltaan. Toimivaltakysymyksissä pitää ensin verrata näitä kahta alaa, ja mikäli yhteensopivuutta on, niin silloin pitää verrata konkreettisia oikeudellisia säädöksiä. Tuomioistuin sanoo, että riittävä tiedotus tämänhetkisestä sisällöstä sopimuksessa ja se, että on laajat ja täsmälliset puitteet, nämä ovat tarpeen. Mutta tällaisia puitteita ei kuitenkaan tällä hetkellä käsitellä Euroopan neuvostossa. Mutta kuten sanoin, tämä ei vaikuta kysymykseen, ensimmäiseen kysymykseen, joka liittyy toimivaltaan toimivaltaa ja yhteensopivuuskysymykset eivät linkity toisiinsa, koska EUlla saattaa olla yksinomaista toimivaltaa, vaikka pöytäkirja ei ole ristiriidassa minkään EU-sääntöjen kanssa. Eli me katsomme, että oikeuden analysoinnin vahvistanut epäilyksenne ja on mahdollista, että EUn toimivalta on yksinomaista, mutta toisaalta nyt on liian varhaista tarkastella yhteensopivuuskysymyksiä. Tietysti oikeudellinen yksikkö on käytössänne tämän asian analysoinnissa, erityisesti sitten kun ja jos pöytäkirjaluonnos on hiukan konkreettinen jossain myöhemmässä vaiheessa. Ja nyt olen valmis vastaamaan kysymyksiin. Kiitos. Kiitoksia. Tämä on tärkeää ensinnäkin sen takia, tämä puolivälisten yleissopimus on sinällään tärkeä, mutta on toinen yleissopimus terrorismista. Myös siitä varmasti keskustellaan ensi kuussa. Siihen liittyy samantyyppisiä asioita, lisäpöytäkirja niin sanotusta ulkomaalaisista taistelijoista. Tämä lausunto on meille erittäin tärkeä, vaikkakin sanoitte, että siihen menee aikaa, että saamme selvää siitä, minkälaisia vaikutuksia tulee olemaan. Mainitsin tässä aikaisemmin Budapestin yleisopimuksen merkityksen. Sehän liittyy sen turvallisuuden strategioihin. En ole niin tämän tunnen itse hiukan Budapestin yleismuista vähän muista syistä, vaikka tämä oli todella mielenkiintoista. Tai siis tämä oli mielenkiintoista, vaikka ei ehkä niin todella jännittävää kuitenkaan. Onnittelen teitä, että jaksoit olla näin kauan aikaan. Nyt huomaan Monikan. Haluatko sinä? Ilmeisesti on innolla odotat saada esittää kysymyksesi. Ajattelen oikeastaan, että kukaan ei varmaan estä mitään kysymystä, mutta haluaisitko sinä nyt esittää kuitenkin oikeusyksikölle kysymyksen siis? Eine, äh, eine Feststellung treffen. Ensinnäkin halusin todeta, että tänään aamulla esitettiin, että jäsenvaltiot eivät vaihda tietoja keskenään, halua jakaa niitä keskenään. Ja nyt tämä esitys tuntuisi esittävän ihan muuta, että tätä tietojenvaihtoja halutaan toteuttaa. Jos oikein ymmärsin nyt teidän esityksenne, niin on jaettu se, että sillä tavalla asiat, että jäsenvaltiot voivat melko itsenäisesti toimia niin kauan, kun ei olla aivan ristiriidassa komission kanssa, että ne toimet eivät sovi komission kantoihin. Eli minkälaisia vaikutuksia tällä voisi olla, jos todellakin tällainen tapaus syntyisi siis ihan juridisesti nyt, että jäsenvaltiolla on edustettuna toinen kanta kuin komissiolla ja sitten molemmat neuvottelevat. Mitä ratkaisuja on? Yhteisön tuomioistuimen päätös kai, mutta tämä nyt vähän rupesi minua kiinnostamaan. That's right, yes, it featured in my report. And... Niin tämä tuli esille myös mietinnössä näissä tutkimuksessa. Ennen kuin vastaatte Rova Holmairin kysymykseen, onko muilla kollegoilla – jotakin kysyttävää juurista laususta. No, voitteko sitten vastata tähän ja lopetamme tähän? Yes, uh, thank you for... Kiitoksia kysymyksestä. Haluaisin korostaa, että lähtökohta tilanteessa, kun jäsenvaltioiden pitää noudattaa, kunnioittaa sitä, mitä komissio tekee, on se hetki, jolloin neuvosto antaa luvan neuvotteluille sopimuksesta. Olemme kaukana tästä vielä, koska ei ole edes sopimusluonnosta pöydälle. Oletetaan sitten, että neuvottelut ovat alkamassa. Tuomioistuimen oikeuskäytännön mukaisesti on tiettyä liikkumavaraa valita toiminta, konkreettinen toimintatapa, juuriset säännöt. Tuomioistuin sanoo, että jäsenvaltiolla ei ole velvollisuutta pidän tätä toimintaa, mutta ne joutuvat tekemään jotakin ja joutuvat olemaan lähes yhteistyössä komission kanssa. Ja näin oikeuskäytännössä käytännön mukaan on. Tämä jättää tiettyä liikkumavaraa komissiolle ja jäsenvaltioille, jotta ne voivat saada aikaan jonkinlaisen käytännöllisen järjestelyn, miten tähän asiaan pitää tarttua aivan erityisesti, kun tässä tapauksessa rajat ylittävässä tiedonsaannissa on kyse toimen, tutkimuksessa toimenpiteistä ja tutkimustoimenpiteet kuuluvat jäsenvaltioiden toimivaltuuteen, kuten kysymyksessämmekin, kysymyksessään, kysymyksestämmekin tuli ihan oikein ilmi. Olettaisin tällainen käytännön järjestely voisi sisältää jollakin tavalla jäsenvaltion, mutta tässä ei ole kyse toimivaltuudesta, koska jos analyysimme toteu, todentuu tulevaisuudessa ja sitten tulee tämä pöytäkirja luonnos ja voi, on luonnos ja voimme sanoa varmuudella, että komissiolla tai EUlla on yksivaltainen yksinomainen toimivalta asiassa. Se tarkoittaa silloin sitä, että komissiolla on toimivalta neuvotella sopimuksesta ja EU-toimivalta on sataprosenttisen yksinomainen, mutta käytännössä jäsenvaltioilla varmastikin tulee olemaan oma roolinsa, kun neuvotellaan sopimuksesta. Thank you very much Kiitoksia kovasti ja kiitoksia Monika tästä hyvästä kysymyksestä. Kollegat, tämä kohta on nyt lopun käsittely. Käsittely kiitämme oikeusyksikköä. Sitten siirrytään kohtaan kymmenen. Sellainenkin kohta täältä löytyy. Ja nyt on suullisesti vastaava kysymys komissiolle koskien 2001-55 tai e- e eli Sopata Kadinin suullinen kysymys. Tämä koskee e- Euroopan parlamentin sääntöjä ja työjärjestystä 29. lokakuuta Elisabetta Gardini, parlamentin jäsen, teki kysymyksen josta vastausta vasten koskien väliaikaisen suojan direktiiviä säännön 130 mukaisesti. Komissio vastasi kysymykseen, mutta jälleen ei kuuden viikon aikarajoissa. Siksi olemme kehottaneet että kutsuneet komission keskusteluun tänne. Ja nyt annan puheenvuoron ensin Rova Gardinille. Onko hän paikalle? Miltä se pitäisi aina ensin muistaa tarkistaa, ovat ihmiset paikalla ennen kuin äh, esittelen uuden kohdan. Hän on siis tulossa. Minulla oli kyllä muitakin kysymyksiä Budapestin yleissopimuksesta, jolla voisin teitä pitkästyttää, mutta ne ovat kuitenkin todella kiinnostavia. Uh, here we are. My apologies, colleagues. That's... Pyydän anteeksi kollegat. Nyt taas vähän johdan huonosti puhetta. Suokaa minulle anteeksi, näin torstai iltapäivänä nyt ainakin. On siis torstai. Particularly to the staff. Yeah. No, henkilökunta ainakin on paikalla. Aina lähdetkö sinä pois? Oi, kaikki ovat lähdössä pois. Se olisi väärin.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 ajetaan sitä valtavaa määrää esityslistalla, joka pitää läpikäydä. Ja sitten jos joku vaan nyt katsoo, niin tunnissa olemme menneet Välimereltä Syyriaan, Turkin kautta, käsitelleet pakolaisia, puhuttu Budapestin tietoverkkorikollisuudesta tehtyä yleissopimusta. Tällaisia asioita täällä valiokunnassa käsitellään aika uskomatonta, kuinka paljon teknistäkin tietoa jäsenellä pitää olla. Vain tällainen pikku kommentti minulle ja tämä vaatii myös paljon henkilökunnalta. Tilanne on todella muuttunut verrattuna vielä tilanteeseen muutaman vuosi sitten. And she's still not here. Hän ei ole vieläkään paikalla. Can we do the, we can do the other item? Can we do the other item? I, I'm really loath to suspend uh, Antoine because en haluaisi keskeyttää, koska jos keskeytän, niin on ollenkaan varma, että tänne palataan ja se tässä minua huolestuu. Se on tällainen, tällaisen vielä mikrofoniin. Mitä olette mieltä? Suspend. Keskeytämmekö? A search party is going out, sponsored by the EP. Tutkimusryhmä lähtee tai etsintäryhmä lähtee etsimään tätä henkilöä. Toivotan teille onnea menestystä. Thank you, Monica. Kiitos, Monika kommentti ilman mikrofonia. Varmasti tämä on ihan laitonta, mutta todennäköisesti tämä on vähän sama asia kuin äänestäisi jonkun toisen nimissä. That's not allowed. Yeah. Ehkä tässä joutuu jonnekin pankilan parlamentin tyyrmään. No. Hmm. Pyydän anteeksi kollegat. No tämähän on kyllä viimeinen kohtakin jo vallan. Tiedän mitä tehdä. Ah. Colleagues, let me just make an announcement while she's on the way. No, kun odottelemme Rova Gardinia, niin torstaina 26. Oh, today. Oh, you're kidding. Right, okay. Today um, at 17... Tänään 17.45 meillä on yhteiskokous Afkon kanssa. Se pidetään 3G2-salissa. Minä itse menen sinne kohta 13. Euroopan unionin liittyminen yleissopimuksen ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamisesta, siis se pidetään salissa 3G2, ja sitä Libe ja Afko yhdessä johtavat, ja siellä kuullaan juridinen lausunto äh, ECHRn liittymisestä, ja kun Hannes Kremer on paikalla komissiosta pyytäisin kollegat tulevan paikalle, arvostaisin sitä kovasti. Siis 3G2, 17.45 alkava kokous. You ready? Are you ready, Mrs. Gardini? Rova Gardin, oletteko te valmis? Niin, ei huolta, odotimme teitä, mutta ei ole kyllä teidän syynne. Varmasti ajoitimme tänne tulonne, mutta me lopetimme tässä aikaisemman kohdan vähän etuajassa. Niin, olen esittänyt tämän kirjallisen kysymyksenne. Nyt saatte puheenvuoron. Voitte lyhyesti esitellä tämän kirjallisen kysymyksenne. Pyydän puhumaan lyhyesti, koska tämä johdantoja annettiin. Ja sitten pyydän komissiosta Laura Myseliä vastaamaan. Ole hyvä ja anna lyhyt kuvaus tilanteesta. Skuusa, mä... Niin, suokaa anteeksi, mutta tämä oli merkattu kello 17. Muuten en olisi halunnut jättää teitä odottamaan, eli suokaa anteeksi. Tämä on nyt aihe, joka on minulle erittäin läheinen, ja samoin monia muita kollegoita tämä koskettaa hyvin läheltä. Eli kiitoksia siitä, että hyväksyitte tämän pyynnön siitä, että käymme keskustelua tässä valiokunnassa. Ja tällä välin on nyt sen tullut komissiotakin vastaus, jonka olen nähnyt. Olen hiukan hämmästynyt, koska jos katsomme, että tämänhetkinen tilanne ja kun otetaan huomioon olosuhteet, joissa näitä maahanmuuttovirtoja tulee, tämähän on hyvin keskeinen asia. Ja meidän täytyy pystyä puuttumaan tähän asiaan tämän direktiivin avulla, joka on mielestäni hyvä direktiivi EUn kannalta. Eli sitten kysyisin, mikä on komission mielestä tärkein asia, koska ainoa asia, joka tässä vastauksessa on, on se, että lähes 100 000 syyrialaista on saapunut Euroopan alueelle. Ja sitten Eurostatin tietoja ei ole. Ilmeisesti niitä ei ole vielä julkistettu virallisesti. Mutta jos katsotaan edellisiä tietoja 2012, niin 335 000 pyyntöä on tullut 2014, 434 000. Eli tässä on 30 prosentin nousua vuodesta toiseen ja Syyrian osalta yli 109 prosenttia. No nyt olemme hyvin dramaattisessa tilanteessa ja olemme nähneet ihmisiä, jotka pakenevat osasta maailmaa, joka on liekeissä. Ja ehkä mekin olemme tehneet jotain väärin, kun olemme yrittäneet edistää demokratiaa näillä alueilla, emmekä ole riittävästi kuunnelleet niitä, jotka sanovat, että tilanne on hyvin monimutkainen, paljon hankalampi, mitä vaikuttaa ehkä meren toiselta puoleen. Mutta Italia on niin lähellä näitä alueita, joilta näitä veneitä tulee. Tietysti puhun myöskin siitä, mitä tapahtuu Välimeren alueella. Siitähän on tulossa jonkinlainen hautausmaa. Ja meidän täytyy nyt miettiä vastauksia, jotka eivät ole näin byrokraattisia. Tämä kyllä hämmensi minua. Ja todellakin toivon, että tämä vastaus on nyt vain tällainen lyhyt vastaus, joka saapui viime hetkellä taholta, joka vielä ei ole kunnolla alkanut käsitellä näitä ongelmia. Meillähän on täällä ollut mahdollisuuksia katsoa toisiamme silmiin ja miettiä todella, mitä nämä ongelmat ovat. Ja sitten tämä vastaus on vielä vähän luonnosvaiheessa, ei ihan loppuun hiottu. Uskon, että EU pystyy vastaamaan paljon konkreettisemmin, paljon inhimillisemmin, ja se voi ottaa kunnolla huomioon nämä ongelmat, koska en nyt halua puhua liian pitkään, mutta jos katsotte nyt näitä kansalaisjärjestön raportteja henkilöistä, jotka puhuvat, esimerkiksi täällä on lääkärit ilman rajoja, siellä puhutaan pakkoprostituutiosta, itsemurhista, masennuksesta. Nämä ovat inhimillisiä tragedioita ilman kuolemantapauksiakin. Eli EU on otettava vastaan näitä ihmisiä ja käsiteltävä näitä asioita. Ja sitten kriittinen asia EU:ssa, kun EU, yht, EU pitää yhdessä toimia näiden ongelmien ratkaisun löytämiseksi. Kiitoksia komissio ei nyt ehkä katso teitä suoraan silmiin, koska ovat siellä teidän takanne, mutta 130 säännön mukaisesti, kuten tavallista, ovat täällä paikalla ja valmiita vastaamaan kysymykseesi. Laura, ole hyvä ja kerro oma näkemyksesi tästä tilanteesta. Ole hyvä. Well, thank you, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Olemme hiukan hämmentynyt arvon parlamentin jäsenen puheenvuorosta kysymys koski väliaikaisen suojelun direktiivin käytännössä ei ollut kysymys turvapaikasta e, politiikasta Euroopassa yleensä ja mitä me teemme, joten me vastaamme kysymykseen, jonka pitäisi aloittaa tämä väliaikainen suojelu ja vastaus oli ihan selvä ja me olemme sitä mieltä, että ei ole mitään perusteita tällä hetkellä ottaa käyttöön tätä väliaikaista suojaa, koska turvapaikkapolitiikka vieläkin toimii ja vielä pystymme hallinnoimaan näitä eh, virtoja. Tämä direktiivi luotiin Kosovon kriisin jälkeen, jolloin on tällainen massiivinen ihmisvirta ja turvapaikkajärjestelmä Euroopassa ei pysty pärjäämään näiden lukujen kanssa. Ja mitä me silloin teemme, me emme tarkastele sinällään turvapaikkahakemusmenettelyä, vaan myönnämme kaikille väliaikaista suojaa. Ja toistaiseksi ihmiset, jotka tulevat Eurooppaan, saavat turvapaikan aseman, turvapaikan turvapaikanhakijan aseman 90 prosenttisesti Euroopassa. Siis ihmiset saavat tu- pakolaisen aseman, heitä kohdellaan kunnolla. Meillä, meillä on tiettyjä tuki mekanismeja EASON kanssa ja on tästä hätäapua annettu Italialle, Bulgarialle, Kyprokselle ja kaikille jäsenvaltioille, jotka äh, ovat kovasti vaikeassa tilanteessa, mutta tilanne kuitenkin pystyy ottamaan nämä henkilöt vastaan. Me emme ole sitä mieltä, että direktiivi mm, pitäisi tavallaan ottaa käyttöön. Sitten toinen kysymys. Italia ei ole tätä pyytänyt, eikä Kreikka. Ei yksikään jäsenvaltio ole pyytänyt tätä väliaikaisen eh, suojelun direktiiviin nyt vedottaisiin, koska se ei ole oikea väline vastaamaan tämänhetkiseen tilanteeseen. Tämän takia me emme ole sitä mieltä, että tässä vaiheessa olisi välttämätöntä toimia tämän direktiivin mukaisesti. Sitten toinen kysymys, jonka jäsen otti esille, viittaisin vain keskusteluun, jota meillä oli juuri äsken UNHCRn kanssa tänä iltapäivänä, kun tuli esille monia kysymyksiä, jotka liittyivät myös tähän äskeiseen kysymykseen. Kiitoksia. Mm. Would the member like to come back on that? Haluaisitteko palata tähän, Rova Glardini? Lyhyesti, olkaa hyvä. Grazie, soltanto... Niin, kiitoksia. Ihan muutamalla sanalla. Tämä vastaus oli todella byrokraattinen. Tällainen Eurooppa ei ole joustava eikä ymmärrä, että on kaksi ja puoli miljoonaa ihmistä, jotka ovat jo lähteneet Syyriasta, jotka vielä eivät ole saapuneet tänne meren takia Eli tämä on nyt hiukan monimutkaisempaa. Meidän toisella puolella on miljoonia ihmisiä, jotka katsovat Eurooppaan päin. He odottavat, eli tässä ei ole joustavuutta. Eli pitäisi katsoa ongelmia, jotka pahenevat ainoastaan siksi, ettei siinä ole mitään maaväylää. Jos sellainen olisi, niin he olisivat jo saapuneet tänne. Mutta tällä, tämä on Eurooppa, jota kansalaiset eivät ymmärrä. Ja on ikävä nyt olla täällä jälkeen kerran puhumassa siitä, että Eurooppa kätkeytyy byrokraattisten sanamuotojen taakse sen sijaan, että se katsoisi ihmisiä ja politiikkaa, jota me harjoitamme. Okay, I mean under rule 130 säännön mukaisesti meillä on tämä menettelytapamahdollisuus. Voimme kuulla molempia molempia osapuolia. Komissio selvästi antoi vastauksensa heidän mielestään teknisistä avainkysymyksistä, ja te taas sanoitte selvästi, että tämä oli teistä byrokraattinen vastaus. No niin, nyt olemme kuulleet tästä avoimesti molemmia puolia. Nyt tämä meni läpi käyty ja toivottavasti teistä tuntuu siltä, että tässä onnistuimme nyt tämä keskustelu pitää lopettaa ja kiitän jäsentä tänne tulosta. Tehän ette edes kuulu varsinaisesti tähän valiokuntaan, siksi kiitän erityisesti, että tulitte tänne ja kiitän komissiota vastauksesta. Kollegat, kiitoksia teidän läsnäolostanne tänä iltapäivänä. Tämä oli viimeinen kohta, mutta nyt siis siirrymme toiseen kokoukseemme. AG2 kakkoseen. Ja käsittelemme tätä seuraavaa kohtaa. Siellä puhutaan EUn liittymisestä yleissopimuksen, jolla suojellaan ihmisoikeuksia ja perusvapauksia. Tämä alkaa 17.45. Olisi hienoa, jos Libe-valiokunnasta olisi edustajia paikalla ja minä tulen itse johtamaan siellä puhetta. AFKon puheenjohtajan kanssa. Kollegat, kiitoksia koko viikon osallistumisesta, jos ette tule tähän seuraavaan kokoukseen. Ja kiitän näiden viimeisten iltapäivän asioiden käsittelystä. Kiitoksia kovasti.